Kollege, koll- Hyvät kollegat, aloitetaan työt uudestaan. Eli seuraavaksi komission julkilausuma koskien uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelmaa. Annamme välittömästi puheenvuoron komission edustaja Andorille. Thank you, President, honorable members. Kiitoksia puhemies, arvoisat edustajat. Tänään on 23 miljardia työtöntä EU:ssa ja se on noin 10 prosenttia, 10 prosentin työttömyys. Tämä tilanne on seurausta rahoitus- ja talouskriisistä ja meidän täytyy todellakin katsoa näitä dramaattisia seurauksia, mutta komissio on asettanut kunnianhimoisia tavoitteita EU 2020 strategiaan ja Euroopan unioni on asettanut nämä kunnianhimoiset tavoitteet tulevaisuuden kannalta. Meillä on tärkeitä tavoitteita ja 75 prosentin työllisyys olisi 2020 vuoteen mennessä tavoitteemme ja lisäksi muitakin strategiassa äh, olevia äh, tavoitteita on työpaikkojen, liittymis, äh, työpaikkojen luomiseen ja me haluamme edistyä näissä asioissa ja Syyskuussa hyväksyttiin allekir- asiakirja tästä aiheesta ja nämä työllisyys- ja koulutustavoitteet on hyväksytty. Nyt tämä on ö, tilanne, jossa meidän täytyy vastata haasteisiin, jotka liittyvät työ, työpaikkojen luomiseen ja kansainvälisen kaupan paineisiin. Tämä on tärkeää tehtävä tulevaisuuden kannalta. Me haluamme nyt luoda parempia työpaikkoja ja työllisyyspolitiikka on pitkälti jäsenmaiden vastuualuetta, mutta me teemme päätöksiä komissiossa, parlamentissa ja työmarkkinaosapuolten täytyy tehdä oma osuutensa. Meidän täytyy saada kaikki, jotka pystyvät tekemään töitä, tekemään todellakin näin. Meidän täytyy käynnistää uusia yrityksiä, meidän täytyy varus, varmistaa se, että uudet sukupolvet voivat hyötyä tästä mallista, jonka olemme luoneet. Me, haluamme, me haluamme paremmat työolosuhteet, parempia työpaikkoja, uusi osaaminen ja uudet, uusi työllisyysohjelma haluaa suosia ja edistää osaamista, työpaikkojen luomista – parempien olosuhteiden rakentamista. Me teemme yhteistyötä hallitusten, kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten kanssa. Me haluamme, että työmarkkinat toimivat paremmin ja me teemme uudistuksia, jotka vaativat ja toisaalta luovat joustavuutta ja taas turvallisuutta. Ja joustoturvapolitiikka on antanut oman panoksensa kriisinkin kohdalla. Me haluamme, että kaikki joustoturvan eri komponentit ovat mukana, jotta voimme rakentaa joustoturvaa EU-periaatteiden pohjalta. Me haluamme, että ollaan joustavia, mutta toisaalta luotettavia. Haluamme edistää elinikäistä oppimista ja luoda modernia sosiaaliturvajärjestelmää Työntekijöiden pitää saada jatkuva työturva. Heidän täytyy olla mahdollisuus saada työ, nauttia työjatkumosta ja näissä vaihtuvissa työolosuhteissa pitäisi olla samat edut kuin pysyvissä työpaikoissa. Yksi mahdollinen tapa keskustella asiasta on puuttua sopimuskysymyksiin. Pitkällä aikavälillä halutaan pikkuhiljaa edistää näitä kysymyksiä ja korostaa muun muassa elinikäistä oppimista. Työntekijät saavat tällä tavalla täydet oikeudet ja koeajalla voidaan myös soveltaa joustavuutta ja pitkällä aikavälillä halutaan uutta rekrytointia. Sitten haluamme työssä käyviä ihmisiä, joilla on oikeanlaista osaamista, vo, jota voidaan hyödyntää työmarkkinoilla. Nyt tiedämme, että jotkut työnantajat eivät voi saada avoimiin paikkoihin sopivia henkilöitä. Sinne vaaditaan tietynlaista oikeanlaista osaamista ja tiedämme, että joskus kysyntä ja tarjonta eivät kohta, Tulevaisuudessa voi olla myös vakavampia puutteita kuin tällä hetkellä. Tämä koskee tutkijoita, lääkäreitä, sairaanhoitajia ja niin edelleen. Ja meidän täytyy myös näihin toimialoihin kiinnittää suurta huomiota. Tarvitsemme avoimuutta osaamisessa, jota työpaikkaan vaaditaan. Meidän täytyy pyrkiä auttamaan ihmisiä hahmottamaan ja kartoittamaan paremmin, minkälaisia taitoja mihinkin työpaikkaan tarvitaan. Meidän täytyy tehdä tiivisti yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa, jotta voidaan täyttää ne aukot, jotka vielä ovat olemassa koulutuksessa ja, ja muilla, muissa osa-alueissa meidän täytyy pyrkiä luomaan paremmat työolosuhteet ja EU on tällä saralla hyvin kunnianhimoinen. Nyt meidän täytyy pyrkiä katsomaan se, missä on tarvetta parantamiseen. Ja meillä on uusia työ, toimintamalleja ja uutta teknologiaa. Meidän täytyy käytännössä katsoa yhteis, yhteensopivuutta työaikadirektiivin kanssa ja lähetettyjen työntekijöiden direktiivin kanssa. Lisäksi täytyy ottaa työturvallisuus ja, ja työterveys kysymykset huomioon. Me tarvitsemme integroitua lähestymistapaa, pehmeitä välineitä, hyviä käytänteitä, valiovertailua ja hyvien käytänteiden vaihtoa. Me, minä odotan innolla keskustelua tästä aiheesta ja haluan, äh, haluan, että teemme yhdessä yhteistyötä ja sillä tavalla voimme päästä paremmin tuloksiin. Lopuksi haluan sanoa, että meidän täytyy luoda lisää työpaikkoja, sitä tarvitaan kasvua varten, mutta ongelmia ja esteitä on olemassa. Meidän täytyy parantaa olosuhteita tietyillä sektoreilla joissa täytyy vähentää hallinnollista taakkaa ja myös verokysymyksiin täytyy kiinnittää huomiota, samoin työnantajakuluihin. Ne ihmiset, jotka ovat käynnistämässä yrityksiä, ovat myös ryhmä, jonka tarpeisiin täytyy kiinnittää huomiota. Lisäksi tällaiset makro rahoitukselliset kysymykset ovat tärkeä. Euroopassa on paljon lahjakasta työväkeä ja innovaatio ja yhteistyö johtaa laadukkaiden työpaikkojen luomiseen. Meidän täytyy katsoa, miten voimme edistyä työllisyyskysymyksissä. Uusien työpaikkojen luomisessa voimme todellakin saada aikaan paljon, jos teemme yhdessä työtä – ja tällä tavalla voimme päästä eteenpäin ja saavuttaa Euroopan täystyöllisyyden. Kiitoksia. Andor. Kiitoksia komission edustaja Andor ja annamme puheenvuoron sitten komissaari Vasiljulle. Hän voi täydentää vielä äsken kuultua. Grazie, signore presidente. Honorable members, I'm part- Puheenjohtaja, edustajat, olen ilo, erityisen iloinen, että olen täällä yhdessä äh, komissaari Andorin kanssa esittelemässä tätä uutta lippulaiva-aloitettamme. Parempi koulutus on todellakin perustavanlaatuisen tärkeää, jotta ihmisillä olisi sellaiset taidot, jotta, joilla he voivat löytää työpaikan, pysyä töissä ja valmistautua tulevaisuuden työtä varten. Ja tästä syystä meidän täytyy investoida ihmisiin ja heidän kykyyn innovoida luoda uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Ilman merkittävää ja jatkuvaa investointia korkean taitotasoon ja koulutukseen taloutemme joutuvat ponnistelemaan kriisistä pääsemiseksi nopeasti. Osaaminen ja taidot ovat Eurooppa 2020 strategian ytimessä, jotta voitaisiin saada aikaan kestävää ja osallistavaa kasvua. Ja sen takia nämä kaksi lippulaiva-aloitetta, eli nuorisoliikkeellä ja uusi osaamisen ja työllisyyden ohjelma ovat tärkeitä sekä koulutuksen että työllisyyden ulottuvuuden kannalta. Tänä päivänä näiden aloitteiden kohdalla haluamme pohtia, kuinka koulutus voi saada auttaa meitä saavuttamaan 75 prosentin työllisyysasteen 2020 vuoteen mennessä. Korkeasti pätevöityneiden ihmisten käyttämät, täyttävät työpaikat nousevat 16 miljoonalla tämän hetken ja 2020 vuoden välillä. Ja ne taas työpaikat, joissa on matala taitotaso, vähenee 12 miljoonalla samanaikaisesti. Yli 80 miljoonaa aikuista Euroopassa joutuvat kärsimään perustaitojen vakavista puutteista ja sen takia on hyvin kiireellistä, että erityisesti koulutuspuolella tämä otetaan huomioon ja toimitaan. Ensinnäkin meidän on tunnustettava elinikäinen oppiminen yksi tärkeimmistä pilareista, joka tukee jousto, turva, lähestymistapaa ja että työmarkkinamme toimivat tehokkaammin, kuten komissaari Andor totesi. Kaikki olemme diagnoosissa samaa mieltä. Taidot parantavat siirtymistä tai transit muuntumista työmarkkinoilla, mutta elinikäinen oppiminen ei ole vielä todellisuutta Euroopasta, Euroopassa. Taitojen parantaminen ja kasvattaminen ei pitäisi olla mikään etuoikeus korkeasti koulutetuille. Matalasti koulutetuilla on hyvin vähän mahdollisuuksia osallistua jatko- ja täydennyskoulutukseen kaikissa jäsenvaltioissa, ja tämän pitäisi muuttua yhteisin ponnistuksen hallituksen, työntekijöiden ja kansalaisten välillä. Toiseksi meidän täytyy antaa ihmisille oikeita taitoja, jotta he voisivat saada työ, työtä. Euroopan ei pidä pelkästään lisätä jo työmarkkinoilla olevien taitoja ja osaamista, vaan varmistaa myös, että ihmiset voivat saada, saada alusta alkaen oikean tyyppisen taito- ja osaamissekoituksen, jotta he pystyvät sopeutumaan muuttuvaan maailmaan. Meidän on paremmin pystyttävä ennakoimaan työmarkkinoiden tarvitsemat taidot, ja siinä mielessä esittelemmekin teille EUn taitopanoraaman. Siinä ei kerrota pelkästään minkälaisia taitoja ja osaamista työntekijät etsivät, vaan ennakoimme, minkälaisia taitoja tarvitaan tulevaisuudessakin, jotta voisimme valmistaa nuorisoamme työmarkkinoille ja sopeutumaan töihin, joita ei vielä ole edes olemassa. Meidän täytyy keskittyä koulutusjärjestelmiin ja siihen, että ne tarjoavat koulukkaille oikeanlaisen taitosekoituksen, tällaisen miksin. Lukeminen, matemaattiset taidot ja tieteelliset taidot ovat äärimmäisen tärkeitä. On erityisen tärkeää äh, taistella erityisesti äh, varhaista koulun jättämistä, koulupudokkuutta vastaan. Ja siitä syystä päätin tammikuussa käynnistää korkean tason työryhmän lukutaidon kehittämiseksi. Ja tietoyhteiskunnan tukemiseksi tarvitsemme lapsia, jotka hallitsevat paremmin luonnontieteitä, matematiikkaa ja teknologiaa, mutta me haluamme keskittää ponnistuksemme myöskin tällaisten äh, poikittaisten ja monialaisten tietojen ja taitojen hankintaan, kielitaidon, digitaalisen äh, lukutaidon, yrittäjyyden ja aloitekykyisyyden taitoihin. Yhtä tärkeää uskoakseni on toimia jotta voisimme varmistaa sellaisten taitojen kehittymisen, joita tulevaisuudessa tarvitaan esimerkiksi uudistuvien, uudistuvan energian alalla, vihreän rakentamisen, älykkään kuljetuksen ja muiden tämänkaltaisten alojen kohdalla. Ja erityisesti kriisin, kriisin aikana ja työttömyyden aikana työnantajat kertovat rekrytointivaikeuksistaan. Ja sen takia ohjelma pyrkii sopeuttamaan paremmin yhteen osaamisen ja työtilaisuudet ja hyödyntämään Euroopan potentiaalia. Ja siinä mielessä ehdotankin Euroopan laajuista taito- tai osaamispassia, jonka myötä ihmiset pystyvät rekisteröimään taitonsa ja osaamisensa selvällä ja vertailtavalla tavalla. Ja tämä toimii käytännössä tämän Europassin ja Euro- Euroopan laajuisen CVn avulla. Ja tärkeää on todellakin varmistaa tämä oikeanlainen taito, sekoitus. On etsittävä uusia kumppan, kumppanuuksia koulutuksen tarjoajien, liiketoiminnan ja muiden sidosryhmien kanssa pitäen sisällään myöskin julkispalvelut ja ammattiliitot. Arvoisa puhemies ja jäsen, jäsenet, Eurooppa 2020 strategiassa määritellään tavoitteet ja nyt on aika ponnistella näiden tavoitteiden eteen ja määritellä uudistustrategiamme. Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma selostaa, kuinka Eurooppa voi myötävaikuttaa näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Pyritään kehittämään kilpailukykyistä tietoyhteiskuntaa Euroopassa, jotta voidaan tarjota parempia ja enemmän ja parempia työpaikkoja Euroopassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten annetaan puheenvuoron puheenvuoro puhujille, jotka edustavat poliittisia ryhmiä. Ja aloitetaan edustaja Orista. Hänellä on minuutti 30 sekuntia aikaa. Rouva komissaari, puhemies. Euroopan parlamentti Euroopan parlamentilla on perinne, että se tukee komissiota ja joskus se kritisoi komissiota joskus, ja nyt minun täytyy sanoa, että tuen sitä, mitä molemmat komissaarit tässä sanoivat. Olen iloinen kuullessani sen, mitä herra Andor sanoi. Olen tyytyväinen hänen perusteluihinsa. Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus työntekoon. Työ on tärkein prioriteetti. Me tarvitaan parempia politiikan aloja, parempia työpaikkoja, parempia työolosuhteita. Nämä ovat hyviä tavoitteita. Tiedämme, että tästä tulee vaikeaa, on vaikea täytäntöön panna tätä kaikkea. Se, mitä sanoitte joustoturvasta, oli myös tärkeää, mutta aika ei riitä kaikkien yksityiskohtien läpikäymiseen. Meillä on erilaisia käsitteitä, mutta käsitteiden määritelmää ei aina tunneta. Me tarvitsemme muutoksia työpaikoilla, työmarkkinoilla ja näiden lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä ei tarvitse korvata muilla direktiivillä. Meidän täytyy puhua joistakin puutteista ja muutoksista, mutta haluaisin kiinnittää huomionne uuteen tilanteeseen, joka liittyy sosiaaliturvamaksuihin. Meidän täytyy edistää liikkuvuutta työssä, meidän täytyy tehdä yhteistyötä julkisten, julkisen hallinnon kanssa. Huomasin, että puhemies antaa minulle merkin siitä, että kohta aika loppuu, mutta haluaisin sanoa vielä, että se, että on vähemmän päteviä henkilöitä, niin sekään ei ole niin huono asia kuin työttömät. Me tarvitsemme taitojen parantamista ja koulutuksen lisäämistä. Kiitoksia. Seuraavaksi Silvana Ratti, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Olin erittäin tyytyväinen molempien komission jäsenten sanomaan. Meidän on toimittava nyt. Tämä on hyvin vaikea kriisi ja ne näkymät, joita minulle, meille tässä on nyt maalailtu, ovat hyvin myönteisiä. Neljä tavoitetta. Kaikki Euroopan kansalaiset varmasti haluavat tukea näitä neljää kuvailemaanne tavoitetta. Mutta asialla on myös varjopuolensa ja siksi toteaisin seuraavaa. Ensinnäkin mm, turvallisuudesta. Joustoturvan on kuljettava käsikädessä ja tiedämme, että kyllä turvallisuus on tärkeämpää kuin joustavuus. Ja sitten koulutus, äärimmäisen tärkeä asia. Komission jäsen Andor sanoikin, että kyse on muustakin kuin uusista taidoista. Näitä taitoja ja kykyä tulisi viedä sinne, missä niitä tarvitaan. Sitten yrittäjyys. Yrityksen perustamisesta tulisi tehdä entistä helpompaa. Näin varmasti ihmiset yrityksiä innokkaammin perustaisivat. Lopuksi vielä toteaisin, mitä komission sen Vasilio sanoi tuossa eurooppalaisesta eh, taitopassista. Erittäin hyvä aloite ja tähän liittyen kysyisinkin seuraava, seuraavaa. Jos minulla nyt olisi tällainen passi, mutta tulen maasta A ja haluaisin työskennellä maassa B, niin onko tämä ongelmatonta tämän passin avulla? Voinko näin sitten saada työtä toisesta maasta? Yritetäänpä pysyä aikataulussa, koska me olemme itse asiassa kovastikin jäljessä. Seuraavaksi puheenvuoro on Marian Haakenilla kaksi minuuttia. Mr. President, Commissioner. Puhemies, komissaarit. Otan esille tässä vain yhden tavoitteen, eli työpaikkojen luominen. Tämän asiakirjan mukaan e, talouden pitää perustua työpaikkojen kasvuun, mutta tässä kriisissä se ei ole mahdollista. Ja irlantilaisena me olen tietoinen, kuinka meitä käsketään kiristämään vyötä ja me olemme täällä kertoaksemme, että tämä tukahduttaa kasvun mahdollisuudet kerta kaikkiaan. Ja kysymykseni kuuluu, onko tämä sellainen ohjelma, jota ei ole tarkoitettu sovellettavaksi Irlantiin tai Kreikkaan tai mihinkä tahansa muuhun, jotka joutuvat kiristämään vyötä. Ja kysyn vain, että mistä siinä tilanteessa työpaikat tulevat. Tässä asiakirjassa on erinomaisia ajatuksia, enkä halua niitä tässä romuttaa. Yksi tärkeimmistä on se, että kuinka pystymme tutkimusta ja kehitystä innovaatiota ohjaamaan siten, että järjestelmät tuottaa sitä itse. Nämä on liitettävä yhteen. Sosiaalisen talouden liittäminen ja mikroyritykset ovat tärkeitä, jotta voitaisiin paikallistasolla luoda työpaikkoja ja uskon, että mobilisoituminen paikallisella tasolla voi olla sellainen moottori, joka ajaa kestävää kehitystä. Yrittäjyyden edistäminen antaa kansalaisille itselleen mahdollisuuden olla todellisia taloudellisen elpymisen tekijöitä ja luo lisää työpaikkoja. Mutta olen huolestunut monistakin asioista, komissaari. No mitä sitten tulee e, e, e, esimerkiksi sosiaalisen inkluusion ja itävaltalainen henkilö totesi, että poliitikkojen ei pidä puhua enää näistä asioista. Kukaan ei heitä enää usko. En usko, että tämä ajatus on vielä kovin laajalle levinnyt, mutta se leviää koko ajan. Ja sanat täytyy muuttua teoiksi. Meidän me tarvitsemme digitaalista, digitaalista sektoria ja niin edespäin, mutta meidän täytyy keskittyä myöskin paikallistasoon. Meidän on äh, tasapainotettava sitä voittohaku, voitonhakuista toimintaa, joka tällä hetkellä vain lisää Euroopan epävakautta. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi edustaja Elisabeth Sweder, puolitoista minuuttia. Danke, president. Kiitos puhemies, arvoisat komission jäsenet. Tähän uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelmaan liittyneet odotukset olivat hyvin korkealla tarkoitus oli antaa todellinen impulssi Euroopan työntekijöiden valmistamiseksi uuteen aikaan. Ja mehän parlamentissa olimme vihreitä työpaikkoja varten kehitelleet jo koko joukon ajatuksia. Olimme olettaneet, että komissio ottaa ohjelmaansa mukaan, kehittelee niitä ja todella vahvistaa ne. Esimerkiksi todella erilaiset työpaikat kirkkojen kehityskysymykset ja niiden säilyttäminen sekä ylipäätään koko yhteiskuntamme ekologisoiminen niin työnantajan kuin työntekijänkin kautta. Mutta mitä te teette? Ette te kuule meitä lainkaan, vaan viittaatte vain joustoturvaan. Sääntelyn purkamisen kautta, kun kuvittelette työpaikkoja luovanne. Luuletteko, että, että näin todella tapahtuu. Te olette täysin väärässä. Olette väärässä, jos kuvittelette, että tietopohjainen kestävä ää, työmarkkina voidaan voidaan pohjata tälle joustavuudellemme. Köyhyys on huono kumppani edistykselle – ja edistystä varten tarvitsemme kaikkien työntekijöiden jatkokouluttamista, erityisesti niiden, joiden koulutustaso on alhainen. Joten hiokaapas nyt vielä tätä tekstiänne, älkää jääkö tälle tasolle, jolle nyt olette. Seuraavaksi edustaa Milan Cabron. Cabrnoch ei näyttäisi olevan paikalla. Siirrytään sitten edustaja Maravitsottoon. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. En halua pelkästään tässä retoriikkaa harjoittaa niin kuin yleensä, koska haluaisin, että EU haluaisi keskittyä enemmän sisältöön ja luopuisi propagandasta. Lissabonan strategian myötä Eurooppa on käynnistänyt uuden sloganin, eli tämän 2020 strategian, mutta minkäänlaisia todellisia innovaatioita ei ole työttömyysongelman poistamiseksi Euroopassa on 20 prosentin nuorisotyöttömyys ja Italiassa tilanne on vielä vakavampi. 20, 25 prosenttia on nuorista ilman työtä. En haluaisi, että Euroopassa äh, tuhlataisiin rahaa PR-kampanjoihin, vaan tehtäisiin konkreettisia toimenpiteitä, jotta sisämarkkinoita voitaisiin tehostaa. Siellä sijaitsevat todelliset työmahdollisuudet. Ja haluaisin, että investoitaisiin ennen kaikkea ammattikoulutukseen, joka on alueittemme eh, erinomaisuuden eh, johtotähti. Esimerkiksi käsityötaidot ovat selvä osoitus siitä. Ja sen takia niiden varaan täytyy rakentaa Euroopan unionin kilpailukykyä. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Ronsulli. Grazie, Kiitoksia puhemies Pitellä. Hyvät komissaarit, meidän tavoitteenamme on saada selville tulevina vuosina työmarkkinoiden tarpeet. Eli puhutaan Euroopan nuorten ja ammattien tulevaisuudesta, sellaisen talouden tulevaisuudesta, joka huomispäivänä tukee tätä maailmaamme. Eli on mahdotonta ehkä miettiä, minkälaisia taitoja ja osaamista tarvitaan kymmenen vuoden päästä. Kysymme itseltämme koko ajan, onko koulutus, jota tarjotaan tänä päivänä eurooppalaisille, hyödyllistä työpaikan löytämisen edistämiseksi. Ja kysynkin, kuinka Euroopan komissio aikoo konkreettisesti eh, ryhtyä toimiin tavoitteidensa saavuttamiseksi. Olemmeko varmoja, että sähköinen oppiminen on ratkaisu vai voimmeko opiskella uudenlaisia oppimisen tapoja tehokkaampia? Meillä on vain kuusi kuukautta aikaa toukokuussa 2010 käynnistetyn projektin aikaansaamiseksi. Ovatko tule, tulokset rohkaisevia meidän pitää tukea Euroopan nuoria sellaisilla politiikoilla, jotka pystyvät ennakoimaan tulevaisuutta. Ja kuulin tässä pitkän luettelon siitä, mitä pitäisi tehdä. Eli puhuttiin paljon diagnooseista, mutta ei paljonkaan annettavasta hoidosta. Ei pidä ryhtyä demagogeiksi, vaan on ryhdyttävä tekemään konkreettista työtä sen mukaisesti, kuinka Euroopan strategia 2020 osoittaa. Ja tämä on kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen tehtävä yhdessä yritysten kanssa. Tämä on paras perintö, jonka voimme jättää äh, lapsillemme. Kiitoksia Ronsullille ja sitten seuraavaksi Evelyn Regner puolitoista minuuttia. Herr Kommissar, Frau Kiitoksia. Arvoisat komission jäsenet, uusi osaaminen ja uudet työpaikat ovat todella nyt avainkysymyksiä tulevaisuudellemme. Kyse on paitsi tunnetuista haasteista, kuten talouskriisi ja väestö, väestön ikääntyminen, kyse on näiden lisäksi siitä, että ihmisten on saatava mahdollisuus olla mukana muotoilemassa tulevia tulevaisuuden työpaikkoja niin, että taloudestamme tulee entistä innovatiivisempi. Te painotitte työmarkkinaosapuolten yhteistyötä, mutta haluaisin äh, erityisesti puhua nyt työelämän vaatimusten painavuudesta. Mitä järkeä on pakottaa ihmiset lyhyellä aikavälillä antamaan kaikkensa niin, että heistä pitkällä aikavälillä tulee täysin loppuun palaneita? Meidän tulisi todella tarkastella tätä kysymystä muutenkin kuin lainsäädännön kautta. Ja mitä tulee joustoturvaan, olen aika pahoillani siitä, että komissio haluaisi, että ihmiset, jotka saapuvat nuorina työmarkkinoille, eivät saa kaikkia oikeuksia, vaan ikään kuin ansaitsevat kaikki oikeudet vasta uransa aikana. Eikö tämä merkitse sitä, että komissio on antautunut näille epätyypillisille työsuhteille? Toivoisin, että komissio kyllä parantaisi tätä ehdotusta näiltä osin. Kiitoksia hyvä kollega. Ja sitten seuraavaksi Jutta Steinrück, puolitoista minuuttia. Kommissar, Frau Kommissar komission jäsenet, toden totta työttömyyden torjuminen ja täystyöllisyys ovat kaikkein tärkeimpiä tehtäviämme. Rova Harkinkin tähän viittasi. Eivät ihmiset halua konsepteja, he haluavat konkreettisia ratkaisuja. Kiitän teitä tästä aloitteestanne. Hyvin paljon hyvää olemme nähneet ja molemmat kollegat ryhmästäni ovat näihin hyviin asioihin jo puuttuneet, mutta olen samaa mieltä heidän kanssaan siitä, että parannuksia tarvitaan Joustavuuden ja liikkuvuuden lisääminen ei luo ainuttakaan uutta työpaikkaa ja viittaisin rouva Schröterin puheenvuoroon. Tarvitsemme hyviä turvallisia työpaikkoja. Jäsenvaltioiden ja myös yritysten on huolehdittava siitä, että työsuhteet ovat jatkuvia ja ihmiset voivat todella elää ansaitsemallaan palkalla. Euroopan tasolta meidän tulisi asettaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin ja mitä tulee esimerkiksi työntekijöiden oikeuksien heikentämiseen työuran alussa. Tämä ei luo mitään uusia työpaikkoja, tämä heikentää tilannetta. Tämän on Saksa voinut havaita joitain vuosia sitten työntekijöiden oikeuksien heikentäminen ei luo ainuttakaan uutta työpaikkaa. Ei, vaan tässä vaan siirrytään hyvistä työpaikoista huonoihin, epävarmoihin työsuhteisiin. Tämä ei saa olla Euroopan tulevaisuus. Kiitoksia. Ja sitten edustaja. Niin, meillä on nyt sitten Catch the Eye-vaihe meneessä, menossa, eli annamme puheenvuoron ensimmäiseksi edustaja Elena Baseskulle. Domnule președinte, Puhemies, tämä keskustelu on todellakin hyvin ajoitettu, kun otetaan huomioon EUn talouden elpyminen on vielä eh, heikossa tilassa ja työmarkkinat ovat myös huonontuneet. On tarpeen, että yhteiskunnastamme tulee tietoon pohjautuva yhteiskunta. Meidän täytyy löytää tasapaino työvoiman ja kysynnän välillä. Työntekijöiden täytyy myös saada riittävät taidot. Kun ajatellaan Romaniaa, niin tutkimukset ovat osoittaneet, että 2010 elpymistä on ollut, mutta se ei vielä näy kovin voimakkaasti työllisyydessä. Ja juor, nuoret ihmiset ovat kaikkein heikoimmassa asemassa. Noin 20 prosenttia heistä on työttömänä. Ja komission työkalu on hyvä, se on asettanut hyviä tavoitteita ja on tärkeää, että ihmiset pääsevät osallistumaan työmarkkinoille. Ja sitten seuraavaksi Nevedalova Katarina. Ak hovoríme o nezamestnanosti, určite treba spomenúť veľmi nahlas nezamestnanosť mládeže. Jos puhutaan työttömyydestä, niin on puhuttava nuorisotyöttömyydestä, joka on kaksi kertaa ja joskin tapauksessa neljä kertaakin suurempi kuin tavanomainen EU-maiden työttömyys. Joten tämä ohjelma on hyvä ajatus. Tarvitsemme enemmän kuin strategioita. Tarvitsemme nimenomaisia ja kohdennettuja toimenpiteitä meidän täytyy saada aikaiseksi pitkän aikavälin strategia siitä, mitä työmarkkinat tarvitsevat työnhakijoilta, eikä takerruttava siihen, mitä tarvitaan tällä hetkellä. Täytyy katsoa tulevaisuuteen, minkälaiset tarpeet ovat silloin. Puhuitte paremmista sijoituksista, lisäsijoituksista ihmisiin, mutta mitä se tarkoittaa, hyvä komissaari? Koska vain tällä tavalla voimme saada aikaiseksi kilpailukykyisen sukupolven ja EUn. Ja pyytäisin jäsenvaltioita, että ei tehtäisi hirvittäviä budjettileikkauksia, vaan lisättäisiin niitä, koska jokainen investointi koulutukseen on hyvä investointi. Kiitoksia puheen, puhujia pyytäisin puhumaan kohtuullista vauhtia, ei liian nopeasti, koska muuten tulkeilla tulee vaikeuksia. Sitten annamme puheenvuoron edustaja Franz Obermeierille. Mikrofoni. Mikrofono, mikro. Mikrofoni, olkaa hyvä. Funktioniert es jetzt? Okay. Danke. Toimiiko nyt? Kiitoksia puhemies. Varmaankin inhimillisten voimavarojen mahdollisimman hyvän käytön tulisi olla toiminnan keskipisteessä eikä niinkään siirtolaisuuden lisääminen. Mm, me tarvitsemme uutta, uusia taitoja uusille työmarkkinoille ja meidän tulisi esimerkiksi niitä, jotka ovat koulunsa jättäneet kesken, saada koulutettua uudelleen ja lisää. Kysehän on elinikäisestä oppimisesta. Euroopan unionihan on nyt sitoutunut siihen, että työmarkkinoiden avautumisesta kärsivät työntekijät saavat tukea esimerkiksi tälle avautumiselle varmasti Tällä on vaikutuksia esimerkiksi itsenäisiin ammatin harjoittajien ja sosiaalista polkumyyntiä meidän on estettävä. And now... Kiitoksia. Ja sitten Herra Jakolino. Kiitoksia puhemies. Arvoisat komissaarit, ei ole epäilystäkään, että näin vaikeassa tilanteessa Euroopan unionilla pitää olla rohkeutta ja päättäväisyyttä viedä eteenpäin edellä kuvailtu ohjelma – ja tietysti se täytyy ottaa vastaan suurella positiivisuudella. Tämä on realistinen ja hyvin kohdennettu sellaisiin osaamisiin, jotka ovat tarpeellisia työmarkkinoilla. Tällä arvostetaan nuorisoa, joko, jotka hankkivat asianmukaista osaamista, jota päivitetään myös. Työmarkkinoilla tarvitaan uusia taitoja, mutta siellä pitää pystyä myöskin hyödyntämään siirtolaisuus, siirtolaisvirtoja. Neljä tavoitetta tässä mainittiin. On saatava toimimaan mahdollisimman parha- hyvällä tavalla ne välineet, joita komissiolla jo on käytettävissään. Pitää olla pitkä, pit, katsoa pitkälle eteenpäin, mutta samanaikaisesti täytyy ottaa huomioon uusi teknologia ja mietittävä, että 2020 strategia on samansuuntainen niiden tarpeiden kanssa, joita työmarkkinoilla on, ja että kaikki tämä palvelee koko eurooppalaista yhteiskuntaa ja erityisesti Euroopan nuorisoa. Ja vielä lopuksi, Kau. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia paljon puhemies. Kun ajatellaan kysymystä, joka liittyy läheisesti eurooppalaisiin kansalaisiin. Totta kai he olevat huolissaan työntekijöiden työpaikan säilyttämisestä, kun ajatellaan tätä kriisiä. Nyt on työttömyysluvut hyvin korkealla ja nuorten on vaikea löytää työtä. He saattavat joutua tekemään työ, hyvin epävarmois, tekemään työtä epävarmoissa työsuhteissa. Meidän täytyy saada nämä asiat korreloitua yhteen muiden politiikan alojen kanssa. Meidän täytyy parantaa innovaatiokapasiteettia ja meidän täytyy luoda hyviä työpaikkoja EU:ssa. Totta kai taloudessa tarvitaan uusta osaamista, uusia taitoja ja monet ovat sitten keskeyttäneet koulunsa, monet eivät pääse yliopistoon opiskelemaan ja siksi meillä pitäisi olla velvollisuus taata nuorille mahdollisuus koulutukseen. Ja sitten vielä komission jäsen Andor, olkaa hyvä. Uh, I'm very happy that the fundamental Olen oikein iloinen, että tämän lippulaiva-aloitteen perusperiaatteet, joilla pyritään parantamaan Euroopan työt, työllisyyttä ja saada 2020 vuoteen mennessä tämä kunnianhimoinen tavoite aikaiseksi on toivotettu tervetulleeksi täällä. Ja nyt olemme tietysti avaamassa keskustelun yksityiskohdista. Nyt haluaisin ottaa esille joitakin asioita, jotka tässä keskustelussa tuli esille, tai ehkä joita hieman haasteenakin otettiin esille, koska tietyt asiat vaativat lisäselityksiä. Ensinnäkin me pidämme voimassa käsi, joustoturvan käsitteen, mutta se ei tarkoita sitä, että haluaisimme korostaa pelkästään joustavuutta, taikka että käyttäisimme käsitettä samalla tavalla kuin ennen. Haluaisin antaa teille joitakin esimerkkejä siitä, miten on pohdittu uutta aikaa ja uusia haasteita. Me ilman muuta olemme tietoisempia iästä, me puhumme elinikäisestä oppimisesta, haluamme korostaa enemmän juurikin elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia vanhempien ihmisten kohdalla, työntekijöiden kohdalla, koska meidän täytyy odot- olettaa, että aktiivinen työikä pitenee koko ajan ja ihmiste, ihmisiä täytyy auttaa, auttaa enemmän uramuutoksissaan tai uransa kehittämisessä. Meidän täytyy keskittyä myöskin enemmän nuorisoon, nuoriin ihmisiin. Se on todellakin aivan avainasemassa Eurooppa 2020 äh, strategiassa, mutta mehän olemme sitä varten perustaneet jo Nuoret liikkeellä aloitteen ja muitakin strategioita ja aloitteita äh, nuorisoon liittyen on hahmoteltu aivan konkreettisesti. Nuoriso on se ikäryhmä, jos, jonka kohdalla emme halua tuputtaa lisää joustoa, koska sitä on jo aivan riittävästi. Sekä Euroopassa että USAssa tilanne on se. Me haluamme helpottaa liikkuvuutta, koska uskomme, että nuori sukupolvi on juuri se sukupolvi, joka pystyy paremmin hyötymään integroituneista eurooppalaisista työmarkkinoista ja kehittää taitojaan ja kilpailukykyään käyttämällä hyväksi markkinoita itseään, mutta myöskin niitä toimielimiä ja instituutioita, jotka Euroopan unioni heille tarjoaa. Eli se, mitä sanoin puheessani, viittasi parempiin työolosuhteisiin, laadukkaisiin työpaikkoihin, ja olen pahoillani, että Rova Schröter ei ymmärtänyt ihan sitä täysin. Me, me haluaisimme, että segment, segmentoituminen, tai me katsomme, että segmentoituminen on aivan perushaaste Euroopan työmarkkinoilla ja otimme aivan selkeän esimerkin siitä, eli tällaisen avoimen työsopimuksen. Se ei tarkoita sitä, että pysyvistä työsopimuksista luovuttaisiin, vaan sellaiset henkilöt, jotka eivät pysty saamaan pysyvää sopimusta tai, tai eivät halua tai voi tarjota määräaikaista sopimusta, niin tämän uudenlaisen sopimuksen kautta he pystyisivät vähitellen rakentamaan työoikeuksiaan ja työturvaansa vähitellen. Ja tämä on hyvin tärkeää, kun puhutaan laadukkaista työpaikoista. Ja sitten kun puhutaan investoimisesta inhimilliseen pääomaan, niin ei pidä unohtaa, että sosiaalirahasto – on sitä varten, että se tukee kaikkia näitä aloitteita kaikissa jäsenvaltioissa. Toivomme, että se pysyykin tällaisena vakaana välineenä, jolla Euroopan unioni voi tukea aloitteita, jotka koskevat työllistymistä ja sosiaalista osallisuutta. Nämä ovat kymmenvuotisia aloitteita ja ne koskevat kaikkia jäsenvaltioita. Kyseessä ei ole tällainen, tällainen pikahätäapu tiettyjen jäsenvaltioiden rahalliseen ongelmatilanteeseen. Rahoitushätätilanteita voi toki tulla, mutta tämä ei ole sellainen politiikan ala, jolla tällaisia tilanteita hoidellaan. Mutta se soveltuu sekä Irlantiin että Kreikkaan. On selvää, että Kreikka on yksi niistä maista, jossa hieman lisäjoustavuutta saattaisi saada liiketoimintaan ja investointiin vauhtia. Irlanti taas on maa, joka pystyisi tasoittamaan kilpailutekijöitään investoimalla taitoihin ja koulutukseen ja muihin kilpailukykytekijöihin, joita on käytetty viime aikoina. Ja tietysti meidän täytyy kiinnittää huomiota näihin, tähän kriittiseen tilanteeseen, joka tällä hetkellä meillä vallitsee. Ja ehkä ensi vuonna, kun ei ole kovinkaan paljon mahdollisuuksia lisätä työllisyyden tai parantaa työllisyyttä, niin samanaikaisesti meidän täytyy katsoa myös kokonais kuvaa. Ensi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla tilanne alkanee parantua, koska taloudet alkavat elpyä ja työpaikkojen määrä on jo lisääntynyt. Ja huolimatta siitä, että rahoitusmarkkinoilla on ollut häiriöitä, tämä kehitys jatkuu. Ja Euroopan politiikan, politiikat, jotka olemme käynnistäneet, tarjoavat oikeanlaisen puitteiston jäsenvaltioille ja ohjaavat niitä työllisyyden parantamiseksi. Kiitoksia. Keskustelu päättyy. Kiitoksia kaikille osallistujille. Nyt siirrymme sitten komissiolle esitettäviin kysymyksiin. Ja nyt näyttäisi siltä, että komissaari Andor on täällä nyt ensimmäisenä kuumalla jakkaralla odottamassa kysymyksiä, joten heti kun hän on valmis vastaamaan kysymykseen 17, jonka on